arvoisa Puhemies. E Kollegat, istuutukaa tai olkaapa hyvät. Jatketaan istuntoa. E ja nyt ilmoitan toisen kierroksen tulokset varapuhemiesvaalissa. Numero di... Ääniä on annettu 679, 16 tyhjää ja kaiken kaikkiaan 663 ääntä 332 ja ehdoton enemmistö. Ja ehdokkaat ovat saaneet enemmistön niin heidät tulevat valituiksi. He ovat Kolaja, edustaja Papa Vimulis, jotka ovat saaneet enemmistön nyt. Respektiva. Ja vastaavasti ja vastaavasti edustaja Kolaja 426 ääntä ja edustaja Viimulisko 401 ääntä. Muut ehdokkaat, Castaldo sai 284 edustajaa, Krasnodemski 261 ääntä ja edustaja Bizzotto 142 ääntä. Onnittelu totta kai valituille varapuhemiehille. Ja 16 artiklan 2 nojalla työjärjestyksessä valitaan sen mukaan, kuin heidät on äänet lasket saatu. Eli täällä vielä on vielä yksi paikka antamatta, yksi varapuhemiehen paikka valitsematta. Varapuhemiehen valinnassa on tarpeen nyt järjestää kolmas kierros. Ja näin ehdotan täysistunnolla, jos ei kukaan vastusta, että me toimitamme äänestyksen koneäänestyksenä. Mutta joudun kuitenkin muodollisesti kysymään teiltä, vastustaako joku tätä ehdotusta. Non vi so... Ilmeisesti kukaan ei vastustakaan. Eli näin uskon, että toisen kierroksen ehdokkaat varmasti ovat edelleen ehdokkaina. Jos ei ole puheenvuoropyyntöjä, niin ehdokkaat edelleen voimassa toiselta kierrokselta. Mutta minun täytyy myös kysyä teiltä läpinäkyvyyden avoimuuden nimissä, jos täysistunnossa olevat edustajat pitävät hallussaan nyt äänestyskorttia myös. Eli oletan, että kaikilla on hallussaan äänestyskortti, jotta voimme suorittaa tämä koneäänestyksenä. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä edustaja. President, I think that we, we've got the... Puhemies, tuloksesta saatiin nyt tieto. Voitaisiinko pitää 10 minuutin tauko? Teknisen järjestelmän varten 10 minuutin tauko. Voitaisiinko pitää? Non lo devono chiedere i presidenti? Eh? eh prego, non... Edus, ja puheenjohtaja Zanni, olkaa hyvä. ID-ryhmä haluaa kuitenkin, että salaisena äänestyksenä, kuten muutkin on hoidettu. E allora la proposta... E siksi koneäänestysehdotus. Tästä voidaan äänestää nyt täysistunnossa. Onko joku koneäänestyksen puolesta? Ei, ei. Siis ei ääni vaan puheenvuorona. Qualcuno vuole prendere... Haluaako joku puheenvuoron? Joo, se Colbert. Prego, onorevole. Edustaja Col- Colbert, olkaa hyvä. Yes, Mr. President, I think it would say... Niin, puhemies. Varmaankin kaikilta säästyisi paljon aikaa käyttää tätä järjestelmää. Meillä järjestelmää on, sitä on käytetty ennenkin, se toimii täysin hyvin. Se on edelleenkin salainen äänestys ja kaikille sopisi oikein hyvin, että tämä saataisiin tehokkaasti ja nopeasti hoidettua. Allora, näin ollen nyt me äänestämme ehdotuksesta koneäänestyksenä äänet puolesta kättä nostamalla. Vastaan. Tyhjää. Selvä. Eli ehdotus on hyväksytty. Mutta, mutta voisin vastata myös kysymykseen, joka tuli aikaisemmin esille, eli 10 minuutin tauosta. Me pidämme 5 minuutin tauon ja sitten jatkamme koneäänestyksen kanssa. Kiitos.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 Allora, kolleg- no niin, hyvät kollegat. Pyydän, että te istuututte. Prego di pre- Pyytäisin, että te istuutuisitte, hyvät kollegat.